Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie die Plätze ein. Hyvät kollegat, voitteko istuutua? Myöskin äänestyskortit. Aloitetaan Westlundin mietinnöstä. Esittelijällä on vielä täydennys. Jos hyväksyn tämän kompromissiryhmän 16, 17, 122, 153kin on hyväksytty. Ja tästä alkuun selvitys. No voimme aloittaa listan mukaan. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ryhmänä yhtenäisryhmän äänestys 12 asti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää ei selvä koneellinen äänestys 107 koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 24 puolesta 31 vastaan. Ei tyhjiä hylätty. Broken my card. Korttini näyttäisi olevan rikki. Voisinko saada uuden teknikolta jotenkin? Ich, äh, Pahoittelen, nyt en voi keskeyttää istuntoa ja ha- haetutta korttia. Ehkä voitte pyytää avustajanne hoitamaan asian. Sitten kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 989, 7 ja 99 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sata puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan sata. Toivottiin tarkistusta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 35 vastaan selkeästi hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 102 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 103 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 13 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. 108. Tarkistetaan 13. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta 27 vastaan hyväksytty. 108 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 109 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 110 ja 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 113 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 114 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 115 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117, 18, 19, 20, 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan 14. Tarkistetaan koneellisesti, 14 koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 29 puolesta 30 vastaan. Näinpä hylätty. 123 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei selvä. Tämäkin koneellisesti. 123 koneellisesti äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 30 puolesta 29 vastaan. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Koneellisesti. 15 koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 34 vastaan. Näinpä selkeästi hylätty. 124 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Sata kuusitoista. Sata 132 asti yhtenä ryhmän puolesta. Satakuusitoista 130 ei anteeksi, 16 132 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää koneellisesti. Taitaa olla hylätty. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 23 puolesta 37 vastaan hylätty. 23. 23-28 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Satakaksikymmentäkuusi puolesta Onko joitakin epäselvyyksiä? me sivulla viisi. Ja nyt äänestetään tarkistuksesta 126 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 29 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 31 puolesta. 28 vastaan hyväksytty. 30 on vedetty pois. Seuraava blokkiäänestys 134. 143 puolesta vastaan hylätty. 133. Ja ihan 32 tarkistuksen asti puolesta vastaan tyhjää ei ole selvä. Tämä ryhmä 133 ja siitä 32 asti. Tarkistetaan koneellisesti ja äänestys alkaa. Puolesta vastaan EVP on yksi liikaa. Nyt on kunnossa. Äänestys päättyy. 33 puolesta 27 vastaan. No sitten mennään 139 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 139 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta 26 vastaan hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 145 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 24 puolesta 36 vastaan, joten hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 35. Tarkoitus 35. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toivotaanko tarkistusta? 151 tarkistetaan koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 33 puolesta 28 vastaan. Hyväksytty. 152 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt konsolidoitu tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten hypätään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 172 on kielellinen muutos 173 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kahdeksan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 esittelijä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyvä. 51 vastaan tyhjä hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ryhmääänestys 184 191 asti puolesta vastaan tyhjä hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan. Hylätty 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten liitteet 193 90, 190 ei hyväksytty, eli 194. Sekin on kielellinen. 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää. Tämä koneellisesti 196 koneellisesti puolesta vastaan tyhjää. Koneellisesti ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 25 puolesta 34 vastaan hylätty.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 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantosan kappaleet 62 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjä hy- hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta hyväksytty. 65 puolesta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 vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten hypätään ja tarkistuksesta 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 90, en ole varma. 90 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta, 38 vastaan, joten hylätty. 87 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten loppuäänestys äänestys koneellisesti ja se on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 54 puolesta, vastaan, kolme tyhjää. Sydämelliset onnittelut Oosa Westlund. Wir müssen jetzt die mündlichen Fragen. Nyt täytyy hyväksyä suulliset kysymykset. Niitä on kaksi. Ensin komissiolle. Äh, näyttäkää kädellä käsin nostamalla, kuka on puolesta tyhjää, anteeksi vastaan tyhjää hyväksytty, ja sitten neuvostolle puolesta vastaan tyhjää. Myöskin tämäkin hyväksytty. Das waren jetzt die Tässä äänestykset. Ja sitten tulemme Gilles Parnion mietintöön. Wir kommen zum Bericht Gilles Pagnon. Gilles Parnion mietintö niille, jotka lähtevät nyt salista, joita en enää näe. Toivotan hauskaa kesää ja lomaa, mutta luulisin, että useimmat vielä törmäämme toisiimme. Ja tervetuloa vaan jatkamaan kokousta kaikille. No nyt kuitenkin sitten siirrytään esilistan kohtaan 12. Rajat ylittävät vakavat terveysuhat. Täällä esittelijämme on kollega Gilles Barnio. Ja hänelle nyt haluaisin antaa puheenvuoron. Mutta ennen kuin annan puheenvuoron, pyydän kaikkia kollegoita jatkamaan keskustelua mahdollisesti ulkopuolella. Se pätee myös virkailijoihin ja kaikkiin muihinkin. Ja nyt ensimmäisenä, please. Ehkäpä nyt nämä keskustelut voitaisiin lopettaa, kun esittelijä saa puheenvuoroja ja kaikki sitten myös kuulisivat. Silloin Pärni, ole hyvä. Monsieur le Président, mes chers... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin nyt kun meillä on ollut tämä kriisi, H1N1-epidemia 2009 ja tuhkapilvi ja E. coli bakteria 2011, komissio viime joulukuussa esitteli toimia, joissa on puhuttu tehokkaammasta suojelusta, kun ajatellaan koko Euroopan kansalaisia erilaisia terveysuhkia vastaan, jotka ylittävät kaikki rajat. Meillä on erilaisia välineitä mm, ja meillä on nyt myöskin erilaisia strategioita, välineitä näitä rajat ylittäviä uhkia vastaan, mutta tähän mennessä Kuitenkin erityyppisiä uhkia ei ole käsitelty johdonmukaisella tavalla EUn tasolla. Siksi meillä on nyt tämä ehdotus, joka ei pohjaudu pelkästään tämänhetkisiin rakenteisiin, vaan siinä on vahvistettu niitä uusilla toimilla. Ensinnäkin haluamme laajentaa riskien arviointitoimintaa ja koordinointia, jota tällä hetkellä sovelletaan kaikkiin biologisia, kemiallisia tai ympäristöön liittyviä terveysyhkiä vastaan. Ja meidän pitää vahvistaa terveysturvakovitean roolia kriisin torjuntatoimenpiteiden koordinoinnin parantamiseksi. Ja lisäksi meidän täytyy toimia niin, että jokainen jäsenvaltio laatii, vakiinnuttaa ja pitää ajan tasalla kansalliset terveyskriisien vastaiset valmius- ja reagointisuunnitelmansa yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden ja komission kanssa. Sitten pitää olla keinoja todeta Euroopan laajuinen terveyteen liittyvä hätätila, jotta kriisin torjumiseksi tarvittavia lääkkeitä voidaan saattaa nopeammin käyttöön. Komission hyväksymät rajat ylittävät EU-tason hätätoimenpiteet poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa kriisistä seuraa huomattavasti kuolemantapauksia tai sairaalahoidon tarvetta, ja kansallisilla toimenpiteillä ei pystytä pysäyttämään taudin leviämistä maasta toiseen. Selvyyden ja oikeusvarmuuden vuoksi tällä päätöksellä kumotaan tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkoston perustamisesta yhteisöön annettu päätös numero 2119-98 EY. Tässä siis tärkeimmät kohdat päätösehdotuksesta. Ja esittelijänä kannatan tätä päätösehdotusta, mutta toivoisin, että laadittaisiin tarkistuksia, jotta voisimme parantaa näitä päätöksiä seuraavilla aloilla. Ensinnäkin tarkistus, jolla laajennetaan päätöksen vaikutusala muidenkin uhkien suhteen, ja komissio haluaisi laajentaa soveltamisalaa koskien kaikkia rajat ylittäviä, uhkeja, uhkia, jotka uhkaavat terveyttä. Meidän täytyy puuttua porsanreikiin, joita on tullut esille esimerkiksi mitä tulee valvontaan ja arviointiin ja riskinhallintaan terveydenhuoltokysymyksissä. Mutta meillä ei ole ollut riittävästi aktiivisuutta EU:ssa, kun on katsottu tiettyjä terveysuhkia, jotka ovat liittyneet lääkkeiden vääränlaiseen käyttöön tai siihen, että markkinoilla on puutteellisia ja viallisia lääkkeitä. Meillä pitää olla kunnollinen varoitusjärjestelmä ja tällä tavalla oltaisiin voittu välttää näitä raamoja, joten meidän pitää laajentaa tätä soveltamisalaa, jotka johtuvat lääkkeiden vääränlaisesta käytöstä ja sitten viallisista lääkkeistä. Toisin kuin Euroopan komissio, katson myöskin, että rajat ylittävät uhat, jotka johtuvat ionisoivasta säteilystä – niiden on oltava kiinteä osa päätöksessä kannatettua kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Fukushimassa Japanissa maaliskuussa 2011 tapahtunut ydinonnettomuus muistuttaa siitä, että on erittäin tärkeää pystyä vastaamaan nopeasti tällaisen katastrofin aiheuttamiin terveysriskeihin. Oikeudellisen yksi, Kön lausunnossa on todettu, ettei ole tarpeen muuttaa päätöksen oikeusperustaa, jos halutaan muuttaa sen soveltamisalaa, joka johtuu radiologisesta tai ydinonnettomuudesta. Sitten toivon vielä tarkistuksia sen suhteen, että olisi johdonmukainen viestintästrategia. Ekoli bakteerin aiheuttama kriisi osoitti selvästi, että huono viestintästrategia voi vaarantaa kriisin hyvän hallinnan ja aiheuttaa vakavia taloudellisia seurauksia. Päätöksessä on korostettava painokkaammin, että on tärkeää laatia johdonmukainen ja koordinoitu viestintästrategia kiisin varalta. Sitten tarkistuksia haluaisin myöskin sen suhteen, että Päätöksessä käsitellään asiantuntijoiden riippumattomuutta yleisluontoisesti ja varsin tarkentamattomasti. Koska varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmä perustuu pitkälti asiantuntijoiden työhön, on tärkeää omistaa yksi kohta nimenomaan asiantuntijoilta vaadittavalle riippumattomuudelle ja avoimuudelle. Sitten henkilötietojen suojelu. minä nyt kurkkua kutittaa tämän ilmastoinnin takia. En tiedä, käykö teille näin, mutta minulle usein käy juuri näin. No niin, siis. Henkilötietojen suojelu. Eli kontaktien jäljityksen yhteydessä tapahtuvaa tietojenvaihtoa on käsiteltävä omassa kohdassaan, kun otetaan huomioon, kuinka tärkeänä Euroopan unioni pitää henkilötietojen suojelua. Päätöksessä on muistutettava luottamuksellisuuden periaatteesta ja henkilötietojen säilyttämisajasta. Sitten Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen toimivalta muiden kuin tartuntatautien osalta on määriteltävä päätöksessä tarkemmin – ja on myöskin korostettava, että sen jatkuva yhteistyö Euroopan komission ja jäsenvaltioiden kanssa on tärkeää. Lisäksi päätöksessä on korostettava enemmän järjestelmän jäsenten yhteistyötä toimivaltaisten kansainvälisten organisaatioiden, etenkin maailman terveysjärjestön kanssa, ja samoin on muistutettava yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa. Ja pidän hyvänä sitä, että tohtori Gene Rosier on tänään paikalla, joka vastaa tartuntataudeista ja ympäristökysymyksistä maailman terveysjärjestössä. Eli tervetuloa, herra pääjohtaja. Ja on muistettava myöskin yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa. Ja sitten pandemioiden ilmaantuessa on taattava rokotteiden tasavertainen saanti ja tietty joustavuus niiden tilauksissa. Ikävä kyllä, pandemioita tulee vielä tulevaisuudessakin esiintymään. Lisäksi komission ja Euroopan parlamentin välille on luotava säännöllinen vuoropuhelu, jotta parlamentti saa asianmukaisesti tietoa varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmän toiminnasta ja toimivuudesta. Ja sitten terveyshälytyksen tapauksessa komission on kahden kuukauden kuluessa toimenpiteiden hyväksymisestä esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle yksityiskohtainen kertomus kyseisten toimenpiteiden sisällöstä ja niiden panoksesta rajat ylittävän vakavan terveysuhan vähentämiseen. Tiedoksi vielä aikataulu, aikataulu on muutettu, jotta voimme kunnolla keskustella tästä aiheesta, joka on kuitenkin erittäin tärkeä. Ja ehdottaisin, että toimimme seuraavalla tavalla. Eli 17. syyskuuta on määräaika tarkistus jättämiselle, valiokunnassa hyväksyminen 10. lokakuuta ja sitten täysistunnossa marraskuussa 2012. Vielen Dank, Gilles Pagnot, für die... Kiitoksia herra Pagnot arvostuksesta. Sitten haluaisin antaa puheenvuoron varjoesittelijöille. Kollega Christopher Fjellner siellä jo innokkaana. Hän saa puheenvuoron EPPn puolesta. Thanks a lot, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset myös herra Parniolle. Meillä on hyvä tekstiluonnos, jonka pohjalta voimme tehdä työtä ja jonka avulla voimme parantaa komission ehdotusta vakavista rajat ylittävistä terveysuhista. Ensinnäkin sanoisin, että kaikista tärkein seikka, joka liittyy tähän aiheeseen, on se, että meidän täytyy luoda selvää, johdonmukaista ja todella toimivaa lainsäädäntöä. Tällä luodaan terveys- ja turvallisuuskomitea, jolla on kapasiteettia niin, että voidaan valvoa myös tilannetta. No viimeisin asia, jota minä nyt haluaisin tämän avulla, on luoda jonkinlaista joulukuusta. Me voimme ajatella monenlaisia erilaisia rajat ylittävien terveysuhkien seikkoja. Meillä jokaisella saattaa olla omat erityishuolemme, mutta toteen tällä alalla ensinnäkin on, tämä ala on aivan liian tärkeä, jotta tätä luotaisiin joulukuusi hengessä. Ja toiseksikin meidän täytyy todi- muistaa se ja tunnustaa se, että oikeusperusta on varsin heiveröinen. Joten minun mielestäni tässä pitäisi ennen kaikkea luoda selvyyttä ja ennakoitavuutta tälle alalle sen sijaan, että yritettäisiin saada tällainen niin maailmaa syleilevä lähestymistapa, jossa on kaikki mahdollinen mukana. se, mitä herra Parnjo tekee tässä ottaessaan mukaan ionisoivan säteilyn Tämä on varsin relevanttia. Tämä menee Tämä sopii oikein hyvin tähän lainsäädännön rakenteeseen. Tämä on sen tyyppinen uhka, jota varten me tarvitsemme mekanismia, jotta voidaan välttää sellaisia tilanteita, joissa eri instituutiot kiistelevät vastuista tai muuta sellaista. Joten tämä on hyvä asia tässä tekstissä. Mutta samalla en oikein näe syytä ottaa mukaan ja siteraan tästä vialliset lääkinnälliset laitteet tai lääkkeiden vääränlainen käyttö. Minä en tiedä, vaikka tämä nyt onkin hyvin vakava uhka, ei tämä ole sellainen uhka, joka leviää niin kuin esimerkiksi infektio tai ydinonnettomuusuhat. Ja sitä paitsi meillä on tärkeämpää kyllä vielä erilaisia välineitä tämän hoitamiseksi. Meillä on lääkevalvonta lainsäädäntö, jonka nimenomaisena tarkoituksena on puuttua juuri siihen, mitä esittelijä haluaa tässä tuoda esille. Samoin myös meillä on lääkinnällisiä laitteita koskeva direktiivi, ja tämä on paljon relevantimpi ja parempi kohta käsitellä esimerkiksi näitä viallisia implantteja kuin hoitaa tätä asiaa tämän lainsäädännön kautta. Ja kuten tiedämme, niin tähänhän tämän asian kimpussa me tulemme hyvin kimpian olemaan. Minä tuen myös esittelijän näkemystä siitä, että tarvitaan parempaa yhteistyötä kolmansien maiden ja WHOn kanssa. Eritoten mitä tulee pandemioihin ja rokotteisiin, niin meidän täytyy tunnustaa se tosi seikka, että WHO on äärimmäisen tähdellinen rooli. Pitkälti näiden raketteiden näiden rokotteiden tuotanto on suunnattu koko maailmalle. Ja näin meillä on tällaisia kausiluonteisia esimerkiksi flunssalääkkeitä ja kun mennään sitten pandemian rokotteisiin, niin tästä täytyy kyllä päättää koordinoidulla tavalla maailmanlaajuisesti ja vähintäänkin tarvitaan koordinointia sitten WHOn kanssa. Tämä on tärkeää. Lopuksi vielä puheenjohtajana henkilökohtaisesti minulla nyt ei ole mitään suuria muutossuunnitelmia tälle lainsäädännölle tai komission ehdotukselle. Minun mielestäni se on varsin hyvä luonnos. Se antaa meille tarvittavan yhteistyön ja selvyyden. Kenties tätä voidaan hieman ö, soveltamisalaa laajentaa ajatellen vaikka säteilyn aiheuttamaa uhkaa ja tuoda siinä tänne hieman selvyyttä enemmän, mutta direktiivin täytyy olla yksinkertainen ja minäkin välttäisin, toivon, että kollegatkin välttävät turhan yksityiskohtaisten tarkistusten esittämistä, koska tämä revittäisi tätä liian monen suuntaan ja tekisi tästä aivan turhan monimutkaisen, kun meidän pitää saada yhteisymmärrys neuvoston kanssa aikaiseksi. 50 prosenttisesti olen yhtä mieltä herra Parnion kanssa ja, ja osittain sitten komission alkuperäinen ehdotus on varsin hyvä. Thank you very much. Frau Prepols, bitte. Repols, Dank u wel, eh, voorzitter. Ehm, en bedankt ook aan de rapporteur. Ehm, Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää. Viime vuosina, ikävä kyllä, on ollut hyvin vakavia rajat ylittäviä terveysuhkia Ja Euroopan parlamentissa niistä on keskusteltu. Ja tähän liittyen haluaisin viitata päätöslauselmaan, joka koski lähestymistapaa H1N1 epidemiaan. Esittelijä mainitsi laajemman yhteistyön riippumattomuuden ja avoimuuden, jotka ovat tavoitteita. Ne on mainittu päätöslauselmassa ja niiden, niiden avulla voidaan tukea tätä ehdotusta, mutta nyt on kuitenkin käynyt selväksi, hyvät kollegat, että kun haluamme reagoida näihin tapauksiin, niin toimintamme on vahvistettava. Me tarvitsemme tässä lisää Eurooppaa, joten pidän hyvänä komission ehdotusta Mielestäni se on askel eteenpäin, mutta meidän täytyy myöskin olla riittävän rohkeita, jotta puutumme kysymykseen sen suhteen, voidaanko tällä ehdotuksella muuttaa käytännössä mitään lyhyellä aikavälillä. Jos katsotaan aikaisempia kriisejä, niin ne osoittavat, että monissa jäsenvaltioissa ikävä kyllä ei ajatella asioita Euroopan laajuisesti. Ja meidän täytyy toimia niin, että voimme muuttaa muuttaa ajattelutapaa, mutta toivottavasti vähitellen voimme parantaa tätä tilannetta. Sitten vielä muutama kohta, jotka liittyvät tähän ehdotukseen. Ensinnäkin soveltamisalasta. Esittelijä on lisännyt ionisoivan säteilyn ensinnäkin, implantit ja lääkkeiden vääränlaisen käytön. Jos katsotaan nyt komission ehdotusta, niin ei ole loogista, että ionisoivan säteilyn terveysvaikutukset otetaan mukaan soveltamisalaan. Ja selkeyttä puuttuu edelleen, kun ajatellaan nyt, mitä nyt tällä hetkellä tapahtuu. Meidän täytyy katsoa Euratom-sopimusta ja mitä sitten sen soveltamisalaan ei kuulu. Eli komissio on sulkenut ionisoivan säteilyn pois tästä. Ja sitten biologiset kriisit. Kun ajatellaan tartuntatauteja, ne ovat hyvin erilaisia kuin sitten ydinvoimaonnettomuudet tai sitten petokset, jotka liittyvät näihin rintaimplantteihin. Ilmeisesti monet nyt miettivät, pitäisikö meidän kattaa kaikki kolmen tyyppiset kriisit samalla tavalla. Minusta tuntuu, että mitä terävämpi tämä soveltamisala on, niin sitä parempi. Ja sitten tässä on tämä sana välittömästi. Eli mielestäni tämä sana tarkoittaa jotain ihan muuta näissä kolmen tyyppisissä kriisitilanteissa. Ja siksi ja sitten muutama viikko sitten kysymyksen, eikä vieläkään ole saanut siihen vastausta, eli toistan sen. Mitä kuuluu Euratoman sopimuksen soveltamisalaan? Ja sitten kun ajatellaan ionisoivan säteilyn vaikutuksiin, millä tavalla ne on katettu Euratoman sopimuksessa Ja tähän liittyen, onko mitään käytännön toimia? Haluaisin kuulla tästä nyt komissiolta. Sitten vahvistettu yhteistyö ja koordinointi. No komission ehdotuksessa on myönteisiä kohtia. Ja olemme tyytyväisiä siitä, että on, esimerkiksi rokotteita ostettaisiin yhdessä. Tätähän myöskin parlamentin päätösasemassa vaadittiin. Ja tällä tavalla voitaisiin tehokkaammin käyttää resursseja, mutta sitten herää kysymys, laskisivatko hinnat enkä ole siitä niin varma. No esittelijä on puhunut viestintästrategiasta, se on tietysti tärkeää. Ja siitä on puhuttu myöskin komission ehdotuksessa. Sitten meillä pitää myöskin olla suurempaa avoimuutta ja riippumattomuutta. Ja olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että Nämä asiat puuttuvat komission ehdotuksesta ja esittelijä on tehnyt hyviä ehdotuksia näiden asioiden tiimoilta. Ja ehkä niitä voidaan vielä täydentää rakentavalla tavalla. Sitten monissa jäsenvaltioissa alueella on toimintavaltuuksia ja esimerkiksi Espanjassa ja Belgiassa on näin, samoin ehkä muissa jäsenvaltioissa, ja meidän täytyy varmistaa, että tämä tulee selkeästi esiin tekstissä esimerkiksi kohdissa 17 ja 19. Siellä on useita viittauksia kansalliseen tasoon tai jäsenvaltioihin, ja mielestäni olisi hyvä, jos tietyissä jäsenvaltioissa toimittaisiin niin, että mainitaan nämä eri hallinnon tasot. Sitten vielä toimenpiteet, joista on puhuttu artiklassa 12. Haluaisin kuulla vähän esimerkkejä toimista, joita komissio on suunnitellut. Tämä on hyvin epämääräinen tämä kohta. Sitten on puhuttu autonomiasta ja joustavuudesta Eh, suunnitelmien suhteen, ja siis mitä komissio oikeastaan tarkoittaa tällä kohdassa 13. Siinähän on puhuttu hätätilanteista, esimerkiksi flunssa-epidemian osalta. Eikö tämänhetkinen viittaus tässä suhteessa ole riittävä? Ja sitten näiden flunssatapauksen osalta, niihin täytyy kiinnittää erityishuomiota. Siis miksi ehdotatte tätä? Ettekö katso, että muut uhat ehkä jäävät nyt vähemmälle huomiolle flunssan takia, onko se tarpeen? Eli kiitoksia vielä esittelijälle. Liberaali berichterstattung Rebecca. Kiitoksia sitten Rebecca Taylor. Rin puolesta Rova liberaalit. Monsieur le Président, Rebecca Taylor. Kiitoksia puheenjohtaja Rebecca Taylor ei voi olla paikalla tänään. Tänään hän on tämän asian osalta ollut koordinaattorina ryhmässämme. Ja hän on pyytänyt minua nyt hieman tulkitsemaan, tuomaan esille nämä seikat tähän mietintöön. Ja nyt puhunkin englantia, olen Rebecca siis. Esittelijä Rebecca haluaa kiittää näistä Eh, esityksistä, joita on tullut herra, tullut herra Barniolta. Hän on tyytyväinen näihin tarkistuksiin, jotka selventävät ECDCn roolia ja samoin hän on tyytyväinen samaisen viraston luomaan varhaisen varoituksen eh, järjestelmään EU laajuisen viestintästrategian täytyy olla sellainen, että sillä ei luoda samanlaista väärin eh, käsitystä kuin e tapauksessa muutama vuosi sitten. Meidän täytyy oppia menneistä virheistä. Robert Taylor on myös työtyvä, tyytyväinen avoimuuden ja tietojen suojan parantamiseen, tarkistukset 8 ja 17. Rebecca Taylor myös arvostaa tätä vahvistettua yhteistyötä ja koordinointia WHOn kanssa. Tätä pitäisi vahvistaa ja tämä voitaisiin tehdä myös komissio, antamalla komissiolle oikeus äh, julistaa pandemisen, pandemisen influenssan osalta kansainvälinen hätätilanne ja samoin pitää myös pystyä nopeasti markkinoimaan rokotteita. WHOlla on laajempikin äh, tehtävä antaa tätä influenssakantaa rokotevalmistajille. Äh, ja tietysti EU ei toimi ilman WHOn julkilausumaa ja se, että komissiolla olisi oikeus sitten julistaa tällainen kansainvälinen terveyshätätila, niin tämä täytyy sitoa tämä oikeus WHOn antamiin julkilausuimin ihan käytännön syistä. Rova Taylor on myös yhtä mieltä esittelijän huolenaiheen kanssa, ja tämä on mainittu aikaisemmin, lääkinnällisten laitteiden osalta. Yksi, 13 ja 15 tarkistukset Liberaaliryhmä tietysti on pitkään keskustellutkin tästä asiasta pari täysistuntoa sitten. Liberaaliryhmä on vahvasti sitoutunut tarttumaan näihin puutteisiin, jotka johtivat tähän rintaimplanttiskandaaliin. Mutta olemme sitä mieltä, että syyskuussa komission pitäisikin jo komission jäsen Dalin julkaista tämä uusi teksti lääkinnällisten laitteiden direktiivistä. Tämä olisi varmasti parempi instanssi käsitellä tätä. Niin, tähän, tähän tuli vahvistus. Siis syyskuussa tämä julkaistaan ja tämä on varmasti parempi väline kyllä puuttua näihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyviin huolenaiheisiin, ja kollegahan tuossa jo mainitsikin tämän asian. Robert Taylor on myös iloinen tästä yhteisestä rokoteostovälineestä. Tämä hyödyntää pienempiä jäsenvaltioita, ja me tulemme hyvin läheltä tarkastelemaan tämän toimintamahdollisuuksia varmistaaksemme sen, että tärkeimmät tavoitteet tässä saavutetaan. Yksi erityisen tärkeä ja kiistanaiheinen, kiistanalainen asia neuvostossa on tämä artikla 12, Ruva Taylor ymmärtää, että neuvosto haluaa poistaa tämän ja Rova Taylor haluaisi yhteisiä ponnisteluja uudelleen kenties muotoilu, muotoilulle tätä tekstiä varten niin, että neuvosto voisi hyväksyä tämän, jos komissiosta tuntuu siltä, että tämä toimi on välttämätöntä. Ja lopuksi Rova Taylor haluaisi vielä kiittää esittelijää hyvästä tekstistä ja toivoo, että yhteistyö hänen kanssaan tulee olemaan oikein hyvä. Kiitoksia Rova Riis, että edustitte Rova Tayloria. Nyt poikkeuksellisesti ensin komissio, kolme minuuttia, kaksi edustajaa. Sen jälkeen WHO edustaja, jonka toivotan sydämellisesti tervetulleeksi piiriimme. Te olette valmistellut esityksen. WHO viisi minuuttia ja sitten kollegoilla on sen jälkeen mahdollisuus vielä reagoida asiaan Eli näin menettely on. Komissio, kummatkin kolme minuuttia. Kiitos. Haluaisin käsitellä muutamia tärkeitä kohtia, jotka tulivat esille tänään. Ensinnäkin lääkkeet ja lääketieteelliset laitteet. Lääketieteelliset laitteet on tärkeää painottaa, että jo 2010 lainsäädäntö hyväksyi kattavan arvion lääkevalvontatoiminnasta, joka tulee siis voimaan tänä vuonna, ja siihen kuuluu säännöksiä, jotka liittyvät väärinkäyttöön tai muuhun kuin eh, tarkoituksenmukaisen käyttöön. Eli meidän näkökulmastamme olisi päällekkäistä, jos samantyyppisiä säännöksiä otettaisiin mukaan nykyiseen ehdotukseen. Samaan tapaan, kun puhutaan implanteista, jotka ovat katettu monissa tarkistuksissa, niin kuten jo mainittu, niin komissio ehdottaa lainsäädäntöaloitetta myöhemmin tänä vuonna. Ja meidän mielestämme tämä olisi asianmukainen paikka kattaa lääkinnälliset laitteet ja niihin liittyvät asiat mieluummin kuin nykyisessä ehdotuksessa. Tässä oli ensimmäinen pointti. Sitten tiedotuksesta komissio on täysin samaa mieltä, että tiedotusasia ihmisille on hyvin tärkeä. Itse asiassa mainitsimme tämän yhdessä johdatonsa kappaleista, että se on ollainen osa riskien hallintaa terveyskriiseissä. Ja me pitäisimme, tai meidän mielestämme tämän tiedotuskoordinaation pitäisi olla artiklan 11 mukaista koordinointia. Sitten näitä vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä Tätä komissio on ehdottanut erityisessä artiklassa ja meidän mielestämme nämä riskit eivät pysähdy rajoille. Sen vuoksi yhteistyö kolmansien maiden kanssa on mielestäni erittäin tärkeää yhdessä sen kanssa, että koordinoidaan toimia WHOn kanssa. Kuitenkin kun ajatellaan sitä, että pitäisikö toimien olla johdonmukaisia WHOn suositusten kanssa – Tämä on huolenaihe komissiolle, koska joissakin tapauksissa WHO on suositukset saattavat koskettaa vapaanta liikkuvuutta yhtenäismarkkinoita EU:ssa. Sen vuoksi artiklan 12 mukaisten yhteisömenetelmien täytyy ottaa huomioon WHOn suositukset mieluummin kuin että olisivat johdonmukaisia. Sitten säännöksistä, jotka koskevat soveltamisalaa päätökselle artiklassa 2. Komissio olisi sen puolesta, että olisi mekanismi, jonka myötä jäsenvaltiot voisivat poikkeuksellisissa olosuhteissa ottaa esille asioita, jotka ovat myös sovel- päätöksen soveltamisalan ulkopuolella tarjottujen mekanismien puitteissa, joita tekstissä tarjotaan. Tämä itse asiassa mahdollistaisi, että asiat jotka ovat eri yhteisön lainsäädännössä, nyt voitaisiin ottaa esille poikkeuksellisessa tilanteessa tämän päätöksen puitteissa. Eräänlainen siltamekanismi olisi helpompi hallinnoida kuin se, että nykyistä tai virallista artiklan 2 mukaista soveltamisalaa laajennetaan. Kysyttiin esimerkkeistä, että minkä tyylisiä toimenpiteitä komissio ajattelee olevan artiklassa 12. Tietysti oikeusperusta on kovin heikko, mutta siltikin meillä on se tunne, että toimien koordinointi, jotka liittyvät matkustusneuvoihin, suosituksiin ihmisille, että on yhteiset viestintäviestit, jotta voidaan auttaa yleisöä ja asiantuntijoita ja sitten yhteiset menettelyt tapausklustereiden tapahtumisen tutkimiseen olisivat esimerkkejä toimista, joita artiklan 12 puitteissa voidaan tehdä. Se on tarpeellinen suoja toimi. Ja sitten lopuksi, kun ajatellaan hätätilanteiden hyväksymistä artiklan 13 mukaan, tässä keskitytään pandeemiseen influenssaan, koska se on mekanismi aktivoida lainsäädäntö lääkkeestä, jonka myötä sitten voidaan mahdollistaa nopea valmistaminen rokotuksille. Sen vuoksi 13 on muotoiltu, kuten se on muotoiltu. Kiitos kovasti. Äh, merci, j'ai le plaisir. Kiitoksia. Nyt puhun tästä soveltamisalakysymyksestä liittyvän ionisoivaan säteilyyn joka liittyy Euratom sopimuksen kohtaan kolme, josta minä vastaan nyt, kun on poistettu johdatosan kappale seitsemän. Kun puhutaan oikeusperustasta, jota sovelletaan tässä tapauksessa, niin toivottavasti pian saamme oikeudellisen yksikön kannan Euroopan parlamentista virallisesti, jotta muut toimielimet voivat sitten vastata siihen. Haluaisin selittää, miksi meistä tuntui, ettei komission ehdotuksen kannattanut ottaa ionisoivaa säteilyä. Siis kohta kolme Euratomista kattaa nämä riskit erityisesti artiklassa 30, jossa puhutaan työntekijöiden terveyssuojasta ja kansallisten suojelusta säätelyn osalta. Ja artiklassa 31 puhutaan asiantuntijaryhmästä, joka antaa lausuntoja tästä aiheesta. Ja 35-38 artikloissa käsitellään jäsenvaltioiden velvoitteita ja oikeuksia ja poikkeuksellisia oikeuksia, joita komissio voi sitten käyttää. Tässä on siis hyvin monenlaisia oikeuksia. Ja vuonna 1959 laadittiin tämä ja viimeinen versio on vuodelta 1996. Ja nyt sitten olemme uudistamassa ja konsolidoimassa tätä direktiiviä. Se kattaa ydinonnettomuudet ja radiologiset hätätapaukset. Eli jäsenvaltiossa pitää olla hätäsuunnitelmat – ja välitön reagointi onnettomuuksiin ja rajat ylittävä yhteistyö jäsenvaltioiden välillä. Se on seikka, jota vahvistetaan direktiiviehdotuksessa, josta nyt keskustelemme. Sitten on vuoden 1997 neuvoston päätös liittyen tietojen vaihtoon ydinonnettomuustapauksissa nämä järjestelmät toimivat ja jotka otettiin käyttöön Fukushiman jälkeen ja niitä testattiin päivittäin. Ja niihin liittyy myöskin kansainvälisiä toimia vuosittain ja toimia kansallisten viranomaisten kanssa. Sitten on myöskin elintarvikkeisiin liittyviä kysymyksiä, mutta en nyt puhu niistä. Eli mm, meillä on se pelko, että jos ionisoiva säteily otetaan mukaan soveltamisalaan, niin se luo hämmennystä eri vastuualueiden välillä, erityisesti mitä tulee tähän asiantuntijaryhmään. Ja jos se, että mukaan ei ole otettu näitä riskejä, ei kuitenkaan estä sitä, etteikö tietoja voitaisiin vaihtaa ja tehdä yhteistyötä kaikkien tahojen välillä komission sisällä ja jäsenvaltioissa. Kiitos. Kiitos komissiolle ja nyt haluaisin antaa Fehon edustajalle. Hän on herra Rodier puheenvuoron ja herra Petulini on myös Vehon edustaja. Heillä on mahdollisuus esittää tämä alustus. Tervetuloa sydämellisesti ter- kansanterveysvaliokuntaan. Ja jos sopii viisi minuuttia, tiedän, että siellä on paljon kalvoja, mutta tässä on todellakin aika ongelma ja kollegoiden, kollegoillekin haluaisin antaa puheenvuoron, että he voisivat reagoida näihin teidän alustuksiin. Olkaa hyvä, WHO. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat. Hyvin nopeasti nyt käyn tämän läpi. Ensimmäinen kalvo. Tässä selvennetään sitä, että Euroopan unioni ja sen eh, merten takaiset alueet, no Euroopan unioni ei ole mikään eristäytynyt alue. Tietystikin Eurooppa on tällainen kansainvälinen risteymäkohta, ei pelkästään matkustajille, vaan esimerkiksi eläimille ja hyönteisille, elintarvikkeille ja niin edelleen. Seuraava kalvo. Tässä osoitetaan, että Euroopan unionin jäsenvaltioissa tapahtuu kovin usein tällaisia massatapahtumia. Ajatellaan nyt vaikka Lontoon olympialaisia, jotka pian alkavat. Muistuttaisin vielä, että hyvin nopeasti tässä voidaan matkustaa paikasta toiseen. Ajatellaanpa vaikka SARSia 2003. Monet ihmiset voivat hyvin nopeasti saada matkustaessaankin taudin. Seuraavalla kalvolla osoitetaan, että Euroopan unioni on herkkä vanhoille taudeille, jotka on jo poistettu täältä. Ajatellaan nyt vaikka poliota. 2010-2011 Euroopan äh, alueella oli näitä tapauksia. Ajatellaan tässä nyt vaikka tällaisia rokkotauteja. Nämä ovat äh, tällaisia tuontitauteja Euroopan unioniin myös sellaista maista, jossa sitä ei ole pitkän aikaan ollut, eli Yhdysvalloista. Sitten elintarvikepohjaiset taudit. Tämä on riski, joka on olemassa. Ajatellaan nyt vaikka äskettäisiä Saksan ja Ranskan tapauksia. Kansainvälinen ja eurooppalainen terveyssääntely on tärkeää tässä. Ensimmäinen seikka on se, että kansainvälinen terveyslainsäädäntö sitä tarkasteltiin uudelleen vuonna 2005 ja siinä otettiin huomioon useita WHO-huomautuksia ja tämä, tässä meillä on myös komission ehdotus meillä täytyy olla jäsenvaltiossa valvontamenetelmät niin, että voidaan ryhtyä hätätoimiin välittömästi. Tämä ei keskity pelkästään tartuntatauteihin, vaan kaikenlaisiin vaaroihin. Otetaan huomioon kaikki riskit ja täytyy olla myös vastauksia, jotka sopeutetaan vaaraan. Niitä ei ole etukäteen määrätty. Sitten tässä on juridisesti rajoittavia ja ristiriitaisiakin seikkoja. Tässä on mukana monia Euroopan unionin maita, mutta myös ei-EU-hun kuuluvia maita, jotka ovat EUn naapurustossa. Ajattelenpa tässä nyt vaikka Vatikaania, Liechtensteinia, Sveitsiä, San Marinoa. Ne ovat EUn sisällä ja ne ovat myös mukana tässä kansainvälisessä terveyslainsäädännössä. Tässä on kaksi tärkeää kenttää. Ensimmäinen liittyy globaalilla tasolla tapahtumien hallinnointiin ja toinen eh, liittyy siihen kapasiteettiin, joka eri mailla täytyy olla toimia. Tässä on kymmenen osaa, 66 artiklaa, yhdeksän liitettä, kaikista tärkeimmät kenties Nämä ovat jopa hieman vallankumouksellisia kansanterveyden osalta. Nämä osat kaksi ja kolme, ne liittyvät tietojen jakoon valtioiden välillä ja WHOn suuntaan samoin kuin kansanterveyssuosituksiin terveyskriisitapauksessa. Eritoten mitä valvontaan tulee, Kaikilla mailla täytyy olla kapasiteettia huomata, arvioida, ilmoittaa ja toimittaa tietoja WHOlle tietyistä tapahtumista, joita voitaisiin luonnehtia kansanterveydellisesti kriisitilanteiksi. Kaikki ne seikat, jotka saattaisivat tässä. Konditionaali on erittäin tärkeä, koska WHO saa joka päivä tietoja valtioilta, mutta kaikki eivät ole kiireellisiä asioita tiedon osalta mikä tahansa nyt on sitten ongelman lähde, on se sitten luonto, luonnosta tuleva tai ihmisen aiheuttama, kansainvälinen lainsäädäntö vaatii sitä, että maa ilmoittaa WHOlle asiasta. Ja maat, jotka eivät ole varmoja, voivat pyytää teknistä apua WHOlta. Luottamuksellisuuskysymys on tärkeä kun WHO toisaalta pyytää tietoja valtiolta selventääkseen tiettyjä seikkoja maalla on 24 tuntia, eli tällainen juridinen rajoite on nyt toimittaa näitä tietoja ja vahvistaa, että on saanut tämän pyydön WHOlta. on käytössä olevat tiedot toimitetaan muille valtioille käyttöön vain tietyissä olosuhteissa, en nyt mene näihin olosuhteisiin. Tärkeää tässä on ymmärtää se, että kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot, jotka ovat tietysti WHOn jäseniäkin, ähm, ne käyttävät kansainvälistä terveyslainsäädäntöä ja tässä on myös tällainen äh, yhteyspiste WHOn suuntaan. Huh, <laughs> viisi minuuttia aikaa, pitää mennä nopeasti eteenpäin. ECDCllä on tärkeä rooli. ECDCllä on päässyt tälle ja komissiolla on päässyt tälle sivustolle. Ja tällä sivustolla voidaan löytää kaikki yksityiskohtaiset tiedot muiden maiden kontaktipisteistä, ja tämä on äärimmäisen käytetty, kun ajatellaan näitä kontaktien seuraamista maasta toiseen. Ja sitten vielä nopeammin menemme eteenpäin tässä. Tässä on päätösmenettely, päätöksentekoväline ilmoitusta varten. En nyt mene yksityiskohtiin. Meillä on epideminen neuvontajärjestelmä. Ja tällä osoitamme sitä, että Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat erityisen läsnä olevia asiantuntijaneuvostossa, komiteassa, WHOssa, käsittelemässä kansainvälistä terveyslainsäädäntöä. Tällä tavalla voidaan myös luoda tämä kiireellisten tapausten komitea. WHO on hallinnointijärjestelmä, joka on maailmanlaajuinen. Kaikissa maissa on toimisto. Tässä on erilaisia instituutioita mukana, myös jäsenvaltiossa. Yhteistyötä tehdään ECDCn ja esimerkiksi EFSAn kanssa tässä riippuen, mitä tapahtuu. Monissa valtioissa yhteyspiste on sama komission suuntaan kuin terveyslainsäädännön hoitavien tahojen suuntaan. Nyt sitten ryhmien puhujat. Ensimmäisenä rouva Kukovic, mä kevään ja herra Prodi. Ja esittelijästä haluaisin antaa lopuksi vielä puheenvuoron. E, Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä. Kiitoksia näistä hyödyllisistä ehdotuksista. Niillä voitaisiin ehkä vähän liikaakin laajentaa tätä soveltamisalaa mutta kaikki ketjut ovat yhtä vahvoja kuin niiden heikoin lenkki, eli meidän on pystyttävä hallinnoimaan maailmanlaajuista ketjua, kun kyse on rajat ylittävistä terveysuhkista. Mutta meidän tulisi nyt keskittyä vielä enemmän täytäntöönpanoon itsensä. Meillähän on paljon direktiivejä ja asetuksia jo olemassa. No kaikki ei tietenkään ole ihan hyvää, se on selvää. Eikä varsinkaan, kun ajatellaan näitä paniikkia lietsovia viestintästrategioita. Tässä kriisissä me olemme hyvin riippuvaisia matkailutuloista. Jos meillä on huonoa viestintää rajat ylittäviin terveysuhkiin liittyen, niin jotkut maat saattavat jäädä ilman matkailijoita, jotka voivat vastata vaikka 10 prosenttia bruttokansantuotteesta. Eli meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun viestimme näistä asioista. Ne voivat aiheuttaa hyvin paljon vahinkoa, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö meidän pitäisi hallinnoida kaikkia uhkia, joita tulee esiin. Lisäksi meidän pitäisi pyrkiä yksinkertaisuuteen, joten se, että otettaisiin mukaan kaikki, mitä mieleen tulee, saattaa hämärtää prioriteetteja. Sitten rokotteiden saatavuus. Minun mielestäni rokotteet olisivat halvempia, jos niitä hankittaisiin yhdessä. Linda McEwen för två minuter. Kiitos Linda McEwen, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle Silvan Jorle mietinnöstä. Minulle tärkeää, kun on rajat ylittävä hätätila, ei ole, että kuka tekee, että vaan hommat hoidetaan. Ja tiedän, että kuka selkeästi on vastuusta mistäkin, millä virastolla heillä on selkeä asema, he voivat toimia nopeasti. lääkevalvontatoiminnassa. Siinä lainsäädännössä on mekanismeja toimia nopeasti. tapauksessa ei onnistunut, mutta sen vuoksi sitä on muutettu ja on uusia mekanismeja. Lääkinnällisessä laitteessa on tuntemamme ongelmat ja tarvitaan todellakin parempaa koordinointia siinä asiassa. Mutta missä se tehdään? riippuisi vähän asiasta. EFSA käsittelee elintarvikeasioita, ECDC Pitäisikö sitä pyytää käsittelemään elintarvikkeita? Ehkä komission pitäisi antaa selkeyttä näistä kuka johtaa rajat ylittävissä tapauksissa, kuka tekee mitäkin, ei niin, että ei olisi mekanismia, vaan että kuka on vastuussa. Sitten haluan kysyä. En muista nimeänne komission edustaja, puhuitte näistä ydinasioista. En ole varma, olen ollut parlamentin sen pitkän aikaa, että jos tulee Japanin tyyppinen tilanne, että miten kansalaisiin liittyvissä asiassa koordinoidaan rajat ylittävästi, miten tämä rajat ylittävä ulottuvuus, onko systeemi tarpeeksi kattava, jotta voidaan estää ihmisten liikkumasta yli rajojen, jos täytyy, onko tällaista koordinointia, onko ECDClle mitään lakia, Autatteko ECDstä näissä asioissa? Onko yhteyttä sen komitean välillä, jota, josta te puhuitte, ja ECDCn välillä? Oletteko täysin luottavainen, että jos Japanin tyyppinen tapaus tulisi, olisitte hallitsisitte asiat, että tarvitse parempia koordinointimekanismeja, koska näyttää olevan paljon byrokraattisia rakenteita, mutta minulle tärkeää on se, että tiukassa paikassa toimivatko ne, että tietävätkö ihmiset, mitä tehdä, kun jotain tapahtuu. Kiitos Linda. Vittoria Brody, kaksi minuuttia. Grazie, Kiitoksia, puheenjohtaja. Yksi lyhyt huomio. Erityisesti mitä tulee näihin vaikutuksiin, meillä on alueita, joilla on hyvin paljon väkeä. Ja nehän ovat nyt merkittäviä jotka täytyy ottaa huomioon ja joita on valvottava. Ja kuten myöskin maailman terveysjärjestön edustaja totesi, kun ajatellaan vaikka näitä rajatulittisia kysymyksiä, niin ongelma on se, että meidän täytyy valvoa ja esimerkiksi ilmarajat täytyy merkitä ja meidän täytyy valvoa esimerkiksi lentokoneiden ilmastointia, koska lentokoneissa erityisesti on hyvin paljon matkustajia ja on todistettu, että tartunta vaara ja tautien leviäminen on erityisen korkea lentokoneissa. Ja meidän täytyy erityisesti kiinnittää huomiota tähän seikkaan, koska kun ajatellaan rajat ylittävien tautien leviämistä, niin merkittävin seikka liittyy nimenomaan lentokoneisiin. Eli tämä on hyvin tärkeä seikka, joka on pidettävä mielessä. Kiitos. Prodi und Kiitoksia. Sitten lopuksi Gilles Parnio. Monsieur le Président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Vaikka kyse onkin ei pelkästään päätösehdotuksesta, johon täytyy suhtautua varsin myönteisesti koska tämähän liittyy meidän jokapäiväiseen elämään, 500 miljoonan eurooppalaisen jokapäiväiseen elämään. On aivan totta, että nämä huomiot, joita haluaisin nyt esittää tässä kollegojen puheenvuorojen ja WHOn ja komission osaton pääjohtajan puheenvuorojen jälkeen, niin haluaisin todeta tässä, että kommenttini liittyvät ennen kaikkea vihreiden kollegojen kollegan puheenvuoron. Meillä on kuitenkin tässä vielä paljon esteitä monissa jäsenvaltioissa. Monet jäsenvaltiot kieltäytyvät ö, toimista, jotka niiden mukaan loukkaisivat niiden itsemääräämisoikeutta. Tämä tässä nyt Tanska puheenjohtajavaltiona jär, neuvotteli kompromissista ja sehän neuvostossa palvelee sitten työn pohjana, jotta 2013 22. kesäkuuta hän tapasivat terveysministerit ja tarkastelivat tätä päätösehdotusta. Ja meillä on nyt todellakin vielä paljon tehtävää, jotta saataisiin aikaiseksi jäsenvaltioissa tiedostamista tästä hyvin eurooppalaisesta määräyksestä tai päätöksestä. Keskustellessamme ja tehdessämme päätöstä lainsäädäntötyöstämme meidän kannattaisi yrittää toimia mahdollisimman järkevällä ja yhtenäisellä tavalla tässä, koska tässä tulee olemaan kiistaa neuvoston kanssa. Toinen huomio sitten puheenjohtaja vielä. Tämä liittyy näihin ei-tarkoituksenmukaisesti käytettyihin lääkkeisiin. Olisi hyvä, että tähän, tähän voitaisiin tässä päätöksessä puuttua. Aivan kuten Linda ähm, McAvan sanoi, tässähän on tapahtunut jo tämä skandali. Ja oma puheenvuoroni menee samaan suuntaan kuin Lindankin. Lääkevalvonta sellaisena kuin se on toteutettu, jota, jolle tapahtuu uusia asioita ensi vuonna. Tällä pitää pystyä vastaamaan erityyppisiin skandaaleihin niin, että verkon läpi ei pääse mm, vastaavanlaisia tapauksia kuin tähän asti. Joten todellakin toivon, että tässä päätöksessä voisivat olla mukana myös nämä lääkkeet. Sitten lääkinnälliset laitteet. Aivan kuten tässä kollega muistuttikin, komissiolta tulee ehdotus tästä asiasta. Minä odotan sitä. Minä en vielä tiedä, millainen tämä komission ehdotusteksti tulee olemaan. Me, jotka tänä päivänä teemme lainsäädäntötyötämme ja ensimmäisten joukossa olemme käsittelemässä näitä aiheita, koska meillä on nyt tämä päätösteksti, josta käsittelemme, niin me otamme mukaan tähän lääkinnälliset laitteet, koska me olemme nyt ö, pitemmällä kuin komissio, joka vasta työstää tätä tekstiä. Ja me haluamme tässä vaiheessa keskusteluja pitää tämän mukana kun odottelemme tätä direktiiviä. Sitten vielä neljäs huomio soveltamisalasta, ioninen säteily, ydinonnettomuudet, sen mukaan ottaminen tähän. Minä en pidä tätä minkälaisena sekannuksen va- aiheuttamaa vaarana tässä, vaan tässä on ikään kuin kysymys lisää yhteistyöstä niiden määräysten osalta, jotka me jo tunnemme, jotka ovat mukana Euratomin tekstissä. Aivan kuten Linda McEvan puheenvuorossaan muistutti, me myös arvioimme nyt erilaisia asioita, jotka meidän täytyy asettaa tässä kansalaisten hyödyksi. Meidän täytyy myös suojella työntekijöitä, niitä, jotka tekevät töitä ydinlaitoksissa. Meillä on siis sellainen päätösehdotus, joka kattaa koko Euroopan väestön, jota minä edelleenkin pitäisin kiinni siitä, että me voisimme käsitellä tätäkin aihetta meidän päätösehdotuksessamme. Ja lopuksi vielä puheenjohtaja, tietystikin 17. syyskuutahan on tarkistusten määräaika ja varmasti sitä ennen tapaan varjoesittelijät niin, että voimme löytää yhteiset näkemykset niin, että saamme aikaiseksi yhteisiä tarkistuksia. On äärimmäisen tärkeää, että me voimme saada aikaiseksi kompromissin keskuudessamme, ottaen huomioon, miten tärkeä asia tämä on. Ja sitten sen jälkeen jatkamme emme riitelyä, vaan vuoropuhelua komission edustajien kanssa. Kiitos. <laughs> Vielen Dank. Kiitos kovasti Gilles Darnio. Dialogi on aina hyvästä. Parempi kuin riitapuhe. Siinä mielessä hyvä lähestymistapa määräaika tarkistuksille on 17. syyskuuta keskipäivällä. Ja ympäristövaliokunnassa 10. lokakuuta äänestämme ja täysistunnossa äänestys on ajateltu marraskuulle. Kiitos kaikille osallistujille. Täytyy pahoitella tiukkaa aikataulua, mutta muuten ei saataisi tätä ohjaksissa pidettyä. Sitten kohta 13, vaarallisten valmisteiden luokituspakkaaminen ja merkinnät. Täällä esittelijänä on kollega Eija-Riitta Korhola. Hänellä haluaisinkin antaa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um, the recast... Kiitos puheenjohtaja. Uudelleen laadinta tälle direktiiville on hyvin tekninen mietintä, kuitenkin oikeastaan lopulta aika yksinkertainen ja selkeä. Erityisluonteestaan johtuen sitä ehdotetaan, että voidaan kodifioida säännöksiä ja myöskin liittyen komission valtaan tehdä toimeenpanoja delegoitia säädöksiä Lissabonin sopimuksen mukaan. Toisin sanoen kyse on Lissabonistamisesta olemassa olevaa direktiiviä liittyen lainsäädäntöproseduureihin. sen sijaan, että mennään näihin äh, itse asioihin, kuten valmiste. Tässä varmistetaan laillinen jatkuvuus. Ja nyt kun äh, lailliset osa-alueet ovat oikeudelliset osa tässä äh, reformin alla REACHin vuoksi. Tässä direktiivi itse määrittelee valmisteiden seosten liuusten, joissa on siis kahta tai enempää ainetta tai alkuainetta, ja niiden merkintöjä säännellään. Ja se on voimassa vain ensimmäinen kesäkuuta 2015 asti voimassa, jossa on sitten siirtymäkausia. Relation. Mik, Selvä, säännöksiä. Val- valmistajat, jotka ovat jo markkinoilla, niiden käyttöä voidaan jatkaa vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin mukaisesti ensimmäinen heinä 2017 saakka. Kunnes niistä vähitellen luovutaan, on tärkeää huomata, että esittelijänä en ole ehdottanut mitään tarkistuksia mietintöön. Ja syy on yksinkertainen. Ei todellakaan ole mahdollista tehdä modifikaatiota varsinaiseen asiasisältöön eikä tilaa millekään politiikkapäätöksille, koska ainoat pienet muutokset, jotka tehdään, kuten juuri mainitsin, ovat päivittää säännöksiä prose- proseduureihin Lissabonin jälkeen ja REACH-direktiiviin. Sen lisäksi on joitakin pieniä muutoksia, joita täytyy lisätä, jotka vahingossa poistettiin kuin toista, toisia selviä asetuksia valmisteltiin, kuten lauseke luottamuksellisesta tiedosta. Itse asiassa käytännössä kaikki harmaat alueet tässä direktiivissä osa teksteistä, jotka voidaan muuttaa, ovat liittyvät muuten proseduaarisiin muutoksiin. Mikään niistä ei liity direktiivin sisältöön. Perusteluissa käyn läpi nämä artiklat, joissa, joihin on tehty suurimmat muutokset, mutta kuten mainitsin jo, en nähnyt syytä muuttaa ottaa näitä pieniä päivityksiä itse. Komissio on myös luvannut, että se ei koske tähän direktiiviin ollenkaan ennen kuin uusi lainsäädäntö tulee käyttöön 2015, joten ei delegoituja säädöksiä ole odotettavissa. Hyvät kollegat, tietysti olen kiinnostunut kuulemaan näkemyksenä asiasta ja kaikki keskustelu, joka tästä saattaa nostaa, on tervetullutta, mutta olisin kovin yllättynyt, jos näin käy, koska tämä näyttää selkeältä jutulta. Kiitos. Well, let me start by thanking the rapporteur. Minä haluaisin aluksi kiittää esittelijää. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi. Eli ei ole mitään syytä muuttaa komission ehdotusta koska kyse on vain teknisistä muutoksista. Ja tällä tavalla direktiivi sitten noudattaa myöskin Lissabonin sopimusta. Eli tämä on tekninen, tärkeä kysymys, mutta ei kuitenkaan kovin kiistanalainen. Ja tähän voidaan ottaa mukaan nämä delegoidut säädökset, kuten komissio on ehdottanut. Eli me voimme täysimittaisesti tukea tätä. Kiitos sitten Satu Hassi. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Aivan kuten esittelijä ja varapuheenjohtaja jo tuossa mainitsivatkin, tämä on hyvin tekninen kysymys. Kuitenkin tässä on eräs seikka, joka liittyy Euroopan parlamentin oikeuksiin. Ja haluaisin tuoda tämän esille tässä, koska vanhassa komitologiajärjestelmässä Euroopan parlamentti taisteli ja sai aikaiseksi parannuksen reaktioaikaan, jos löydämme jotain mielestämme ongelmallista. Eli tätä reaktioaikaa laajennettiin 2 plus 2 kuukautta. Ja nyt komission ehdotuksessa ehdotetaan, että lyhennetään tätä 2 plus 1 kuukauteen. koska tämä olemassa oleva 2 plus 2 aika raja, me taistelimme sen puolesta, me saimme sen ja tämän vuoksi minä haluaisin, että me pitäisimme kiinni tästä samasta linjasta, kun tätä lainsäädäntöä siihen otetaan huomioon nämä uudet delegoitujen säännösten menettelytavat. Und. Kiitos Satu. Ja tätä myöten sitten komissio saa puheenvuoron, jos haluaa. Ja kuitenkin, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, uh, Dimitri Dymov. Uh, Kiitos. Olen komission edustaja. Teen työtä tämän uudelleenlaadinnan kanssa. Kiitoksia ensinnäkin kovasti tästä erinomaisesta mietinnöstä, hienosta esityksestä. Myöskin kommentit, jotka viimeiseksi puhunut jäsen esitti, jota myös huomioon tämä uudelle ehdotus. Sitä tehtiin, työstettiin yhdessä horisontaalisesti muiden yrityspääosaston ehdotusten kanssa, jotka liity siihen, mutta sama ratkaisu hyväksyttiin kaikille ehdotuksille. Sitä kun tiedän, niin pääosasto on konsultoinut kollegiota myöhemmin asiasta ja Tietysti lainsäädällä on valta muuttaa erotusta jossakin mielessä, mutta en ole varma, että mennäänkö silloin johdonmukaisuusperiaatetta vastaan. Eri ratkaisuja on ehdotettu y- yritystoiminnan pääosastolta, joka tietysti liittyy asiasisältöön, mutta samanlaisia ratkaisuja etsitään muille asiakokonaisuuksille. Tietysti lainsäätäjä päättää lopulta, mutta kysyn, että onko mahdollista, koska kyse on kodifioinnista, aika yksinkertaisesta, jota muutettiin teknisistä syistä vain uudelleenlaatia. Ja myöskin, koska pääosastolta vakuutettiin, että 2015 on tulossa ehdotus, jota delegoituja valtuuksia ei edes, ei edes käytettäisi Eli näin pääosasto vakuutti ja sitten ei ole itse asiassa tarvetta toteuttaa. Eli tämä itse asiassa on aika yksinkertaista kodifiointia, että ei muuteta toimien periodia, koska siitä saataisiin olla väärireaktiota neuvostolta, joka haluaisi mahdollisesti tehdä välintuloa muihin aspekteihin ja Siinä on ongelma sanoa, että se on sellaista lainsäädäntöä, koska niin kuin Korhola puhuikin, että kaikki muutokset saattaisivat olla komissiolle ongelma, koska ne saisivat laukaista tarpeen muuttaa muita ehdotuksia, jotka tähän liittyvät. Kiitos. Äh, Kiitoksia. Haluaako esittelijä vielä? Reagoin vielä tähän. Well, I think this... No, keskustelu on ollut hyvä. Eikä nyt ole paljon sanottavaa. Hassin esittämät huolenaiheet aiheet varmaan voidaan hoitaa oikeudellisessa yksikössä, eli missään tapauksessa emme voi heikentää vaikutusvaltaamme. Komissio sanoi kaiken tarpeellisen ja vastasi ihan hyvin, eli olen ihan tyytyväinen tähän tulokseen. Kiitos. On aina hyvä, kun kaikki ovat onnellisia ja tyytyväisiä. Me olemme kaikki tyytyväisiä tähän tulokseen. Ja tarkistus jättämisen määräaika 12, 12. heinäkuuta kello 12. Ja ympäristövaliokunnassa 10. lokakuuta sitten sitten äänestetään lausunnosta ja alustavasti joulukuussa 2012 sitten olisi täysistunnossa Hanan vastuu, vastuullinen valiokunta. Kiitoksia kaikille keskustelusta ja debatista. Ja nyt esityslistan kohta 14. energialan etenemissuunnitelma 2050 tulevaisuuden energia. Ja tässä esittelijänä on kollega Romana Jordan. Ja hän saa nyt yksinomaisen puheenvuoron aluksi. Kiitoksia. Nyt puhutaan lausunnosta, joka liittyy hyvin pitkään aikaväliin, kun keskustelemme ilmastonmuutoksesta. Kaksi vuotta sitten hän Keskustelimme Aikhautin mietinnöstä vuoden 2020 jälkeisestä tilanteesta ja tärkeä virstanpylväs oli yleinen tiekartta vuoteen 2050 asti ja nyt meillä on sitten alakohtainen asiakirja, jossa käsitellään tulevaisuuden energiaa. Eli mehän pyrimme siihen, että hiilidioksidipäästöjä saataisiin huomattavasti vähennettyä. Komissio on miettinyt useita skenaarioita, joiden pohjalta on keskusteltu. Ne ovat hyvin kunnianhimoisia, jopa vallankumouksellisia joidenkin mielestä. Niissä on ensinnäkin puhuttu paljon tehokkaammasta energian käytöstä. Ja 32 prosentin vähennys energian käytössä on tavoitteena. Ja kaikkein kunnianhimoisimmassa skenaariossa tämä lukema on 41 prosenttia. Sitten pitää käyttää enemmän uusiutuvia energialähteitä. Erityisesti loppu käytön osalta sen pitäisi olla 54 tai jopa 74 prosenttia pitäisi käyttää sähköenergiaa enemmän ja sähkön tuotannossa uusiutuvia energialähteitä pitäisi käyttää paljon enemmän 59-86 prosenttiin. Ja energiantuonnin riippuvuuden pitäisi vähentyä 35-45 prosentilla. Ja tällä hetkellä riippuvuus on paljon suurempaa. Komissio on ehdottanut tiettyjä asioita, jotka on pantava täytäntöön, mikäli haluamme noudattaa näitä vähähiilisiä suosituksia. Ensinnäkin on tärkeää, että me pääsemme tavoitteisiin vuonna 2020 ja sen jälkeen pitää panna täytäntöön sitten suunnitelma, joka liittyy energiatehokkuuteen ja sitten pitää keskittyä uusiutuviin energialähteisiin. Sitten tutkimuksen kehittäminen, teknologiset innovaatiot ja sitten pitää olla myöskin tehokkaat energiamarkkinat. Neuvostosan todettiin, että 2014 energian sisämarkkinat alkaisivat toimia. Komissio on tiedonannossaan myöskin todennut, että kansainvälinen sopimus ilmastonmuutoksesta tulisi hyväksyä ja on ehdottanut vahvistettua roolia Euroopan unionilla tässä kysymyksessä. Kun laadin lausuntoa, minulla oli hiukan ongelmia, koska en voinut, käyt- en voinut käyttää liik- usein, en voi nyt kirjoittaa riittävän pitkää lausuntoa. Useinhan puhutaan ITRE- ja ENVI-valiokuntien välisestä tilanteesta, ja mehän olemme vastuussa ilmastonmuutoskysymyksistä, ja mistä sitten sovittiin, kun puhuttiin vuoden 2020 jälkeisestä tilanteesta, jonka Eichhardt laati, niin ympäristövaliokunnassa me olemme vastuussa hiilivuodosta ja vihreistä työpaikoista ja investoinneista vihreän teknologian ja niin edelleen. Ja kun laadin lausuntoa, halusin, että tiekartta 2050 ei ole pelkästään toivelista, vaan että me yksilöimme ne seikat, joiden avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2020 mennessä huomattavasti. Ja siksi on tärkeää, että meillä on selkeät prioriteetit ja että järjestelmä olisi yksinkertaisempi kuin tällä hetkellä. Tämänhetkinen järjestelmä on liian monimutkainen, se on ylisäännelty ja siksi se ei edistä investointeja oikealla tavalla. Meillä pitäisi olla selkeitä mekanismeja ja selkeitä tavoitteita – esimerkiksi 2020 strategia ja päästökauppajärjestelmä. Päästökauppajärjestelmässä olisi vähemmän ongelmia, jos meillä olisi yhtenäisiä tavoitteita eikä useita erilaisia. Ehdottaisin. Ensinnäkin EU:ssa meidän pitäisi valmistautua tulevaisuuteen, miettiä eri vaihtoehtoja – ja olin hiukan pettynyt siihen, että meillä on skenaarioita, joissa on puhuttu kansainvälisistä toimista. Eli tarkoittaako se, että jos tehdään kansainvälinen sopimus tai jos kansainvälisen sopimuksen hyväksyminen lykkääntyy, niin silloin me vähän peräännymme tästä tiekartasta 2050. Meillä pitäisi olla useita vaihtoehtoja, jotka eivät kaikki ole riippuvaisia kansainvälisistä toimista. Lisäksi meidän pitäisi luoda olosuhteet, jotka ovat suotuisia investoinneille. Meidän pitäisi tehdä tästä yksinkertaisempaa. Ja lausunnossani olen ehdottanut, että meillä olisi yksi ainoa tavoite. Vuoteen 2030 mennessä hiilidioksidipäästöjen osalta. Uskon, että tällä tavalla olisi enemmän avoimuutta olisimme teknologisesti neutraaleja, eikä meidän tarvitsisi miettiä teknologisia vaikutuksia, koska niitä on vaikea arvioida tosiasiallisesti. Lisäksi aion laatia muutamia tarkistuksia, mutta en kuitenkaan kovin montaa, koska lausunnon on oltava selkeä. Yksi tarkistuksista liittyy hiilivuotoon, kestävän, kestävässä kehityksessä pitää olla eri pilareita. Ja tarkistuksellani haluaisin lisätä sen, että kun kehitetään vähähiilistä teknologiaa, meillä on oltava hyvät suhteet kansalaisyhteiskuntaan – ja lisäksi asenteet eri energialähteitä kohtaan. Teollisuusvaliokuntahan on vastuussa tästä kysymyksestä, mutta tästä puhutaan usein myöskin meidän valiokunnassamme. Eli ehkä se pitäisi ottaa mukaan tähän lausuntoon. Meidän on otettava huomioon energiasekoitus joka sitten kuuluu jäsenvaltioiden toiminta-alaan. Mutta totta kai otan huomioon myöskin teidän kantanne, jotka sitten tulevat esille tänäisessä keskustelussa. Saanko esittää kysymyksen komissiolle? Eli on, onko täällä nyt komission jäsen paikalla tai edustaja? Jos on, niin sitten komissiolle kysymys. Kun kyse on tästä kansainvälisestä ulottuvuudesta, niin haluaisin tietää, onko komissio ehdottanut, että EU siirtyisi kohti vähähiilistä taloutta ainoastaan, mikäli hyväksytään asiasta kansainvälinen sopimus? Vai tarvitaanko EUn toimia, vaikka ne olisivatkin yksipuolisia? Eli mitä komissio siis ehdottaa, mihin suuntaan EUn pitäisi siirtyä, jos kansainvälistä sopimusta ei hyväksytä, koska tässähän on vain skenaarioita, joissa oletetaan, että kansainvälinen sopimus saadaan aikaan. Ja sitten voisitko vielä kertoa hiukan lisää siitä olettamuksesta, että pitäisi olla globaalia toimintaa ilmastonmuutosta vastaan – Eli minkä maiden pitäisi ryhtyä näihin toimiin, millaisia sitoumuksia niillä tulisi olla ja miten ja milloin pitäisi aloittaa kasvihuonepäästöjen vähentäminen. Kiitos. Ensimmäisenä reagoi jo Lainen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös Romana Jordanille mietinnöstä tai lausunnosta. Sehän on mole, tai hän toimii molemmissa valiokunnissa ja tuntee teeman hyvin – Tiedän, että esittelijä on vain muutamia lukuja. Ja jatko input voi tulla tarkistusten kautta. Energian toimintasuunnitelma 2050 on epäilemättä keskiössä. Ilmaston suojelupolitiikassa energia ei ole tietysti kaikki. Meillä on maatalous ja liikenne, mutta energiasektori on fundamentaalisessa asemassa sen kannalta, että miten vähennetään äh, ilmastonmuutoskaasuja ja kasvihuonekaasuja ja sen vuoksi tälle etenemissuunnitelmalle täytyy antaa huomiota. Romana Jordan 567 kohdat ovat hyviä mielestäni. 234, niistä olisi vähän lisäkysymyksiä. Viidessä on ihan oikein, että me tarvitsemme oikeat välineet myöskin energiasektorilla jotta saadaan aikaan muutos päästöistä nollapäästöihin. Ja päästökauppajärjestelmä on ydinväline. Sitä täytyy vahvistaa. Ympäristövaliokunnan täytyy näin sanoa. Markkinatuki toimii. Muihin tullaan vielä. Meillä ei ole hiilidioksidiveroa tai maksua, mutta se on keskustelussa ja päästökauppajärjestelmän lisäksi, jokahan kattaa vain 40 prosenttia päästöistä, niin sen lisäksi tarvitaan jotain vielä tälle 60 prosentille päästöistä. Ja se on siis kovin tuettavaa. Ihan oikein, että Euroopan pitää olla johtoasemassa, kun kehitetään uutta tekniikkaa. Siinä toivon myös, että Horisontti 2020 tutkimusohjelmamme voi auttaa, jotta teknologioita voidaan kehittää, jotka tuovat läpimurtoja eri sektoreilla. On myös hyvä, että liikennesektorista puhutaan. Siellähän on liikenteen valkoinen kirja. Siellä on otettu paljon asioita esille. En ole niin varma, että että onko liikenteen tulevaisuus pelkästään sähköautoja. Uskon, että vetykin tulee kuvaan mukaan, voisi olla vaihtoehto sähköautolle. Kun, kun, nyt kun vain seitsemässä mainitaan tämä sähköinfrastruktuuri, niin kaksi, kolme ja neljä. Kakkosessa minulla on epäryksyni puhuitte komissio, pyydätte komissiota antamaan tietoja. Minulla on epäilyksiä siitä, että pitääkö Euroopan edelleen olla riippuvainen sitä, mitä YK-konferenssissa tapahtuu. Se on väärin. Ja tie olisi liian hidas ja se olisi meille haitaksi. Riossa tämä jälleen kerran nähtiin. 9 miljardia ihmistä on valtava kasvu resurssien energian käytölle ja maailma odottaa sitä, että Eurooppa liikkuu eteenpäin. Omasta intressistämme tämä 2050 toimintaohjelma täytyy toteuttaa eikä tulla riippuvaiseksi muista. Ja sen vuoksi, siis kun haluaisin, että ympäristövaliokunta ottaa esille tämän näkyvän teeman, komissio pitäisi tehdä ehdotuksia, että mitä teemme, jos muu maailma ei lähde niin nopeasti mukaan. Se ei lähde. Meidän täytyy mennä eteenpäin. Tätä kohtaa täytyy vielä harkita mielestäni. En tiedä kohdassa kolme myöskään, että energiamuutoksessa puhutaanko ylisääntelystä. Täytyy vielä selvittää, että mitä siinä tarkoitetaan. Tulee liian nopeasti mieleen tämä Eurooppa, että sehän on vain byrokratiaa, liikaa byrokratiaa, tarvitaan selkeät tavoitteet toimijoille – energiasektorilla, se on ihan oikein. Mutta ylisääntely, sitä en voi tunnistaa. Ehkäpä se tässä kohdassa on vastakkaisia vaikutuksia aiheuttava maininta. Nelosessa yhtenäinen tavoite 2030. Meillä on nyt kolme tavoitetta, 20, 20, 20. Ja sitten mietitään usein, että 2030 pitäisi olla 30, 30, 30. Se olisi liian vähän. Tarvitaan jälleen kolme tavoitetta ja ehdottaisin 30, 40, 50. 30 prosenttia hiilidioksidivähennystä 40 prosenttia, ei kun toisinpäin, 30 prosenttia energiansäästöä, 40 prosenttia hiilidioksidirajoleikkauksia ja 50 uusiutuvia. Eli yhtenäiset tavoitteet tavoitteen asetonta, mitä siinä takana piilee. Kolmea tavoitetta tarvitaan, myöskin 2030 varmasti. Liityn tähän huomautukseen, että toimintasuunnitelmahan esittelee vain skenaarioita. Joskus täytyy sitten päättää, että mihin matka suuntaa. Ja kolme vaihtoehtoa tässä on karkeasti hiilen talteenotto, puhdas hiili, e, hiilen talteenotto, puhdas energia, ydinenergia. Tietysti hiilen ydinenergiassa nähdään, että merkitys ei ole kovin suuri. On joitakin maita, jotka purkavat, on myös niitä, jotka eivät ole menneet sille tielle – Ja sitten täytyy olla painopiste energiatehokkuudessa ja uusiutuvissa. Ja minäkin teen tarkistuksia ryhmän puolesta. Kiitos Joolainen, sitten by Seikaut. Thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle Romanalle tästä tekstistä. Aivan kuten ennenkin, niin sanon samaa, eli odotan hyvää yhteistyötä niin, että voimme vielä vahvistaa tätä lausuntoa, vaikka tiedän tietysti, että pituus ja merkkien määrä tällaisten lausuntojen osalta on aina pelkkää painajaista, mutta tietysti tar- tarkistusten kautta me voimme tätä vielä laajentaa. Ensinnäkin korostaisin, kuten muutkin, tämän suunnitelman tärkeyttä ja energiajärjestelmän tärkeyttä. Ja sitä voitaisiin korostaa vielä enemmän, jos tarkastellaan sitä, missä nyt ollaan menossa EUn nykyjärjestelmän kanssa. Jos me emme muuta energiajärjestelmäämme, niin olemme tilanteessa, jossa päästöt ovat liian korkeita ja myös vihreästä näkökulmasta. Ensin tuon tietysti esille päästöjen määrän, mutta toinen tärkeä seikka on se, että olemme riippuvaisia muista alueista energian osalta. Ja eräs seikka, jota haluaisin nyt liputtaa tässä on se, että viime vuonna 2011 vuonna EU toi 570 kolme miljardia, siis tuosta arvosta hiiltä, kaasua ja öljyä 573 miljardia oli lasku. Tämä on valtaisa euromäärä, joka käytetään joka vuosi. Suunnataan Venäjälle ja Lähi-Itään mukaviin maihin. Olemme riippuvaisia näihin, näistä maista hiilen, öljyn ja kaasun suhteen jätteen Aineiden, jotka johtavat valtaisiin päästöihin, työpaikkojen menetyksiin ja rahavirran suuntautumiseen pois Euroopan unionista. Meidän täytyy todella tehdä jotain, jotta pääsemme alhaisen hiilenkäytön polulle. Tällä tavalla olisimme vähemmän riippuvaisia ja päästöjä saataisiin leikattua. Tämän vuoksi todellakin tämän suunnitelman merkitystä korostaisin. Siksi on myös harmillista, että komissio on luonut vain mitä, tällaisia hyvin yleisiä skenaarioita, jotka eivät edes ole mitenkään erityisen kunnianhimoisia, kun tarkastellaan ö, uusiutuvien energialähteiden näkemyksiä, niin 2050 mennessä me voimme olla täysin riippumattomia, mutta tämä ei ole edes mukana komission tekstissä. Me voimme jopa keskustella näistä numeroista, Joe, 40 prosenttia, toisin kuin sinä sanoit. Ei tällaisia kunnianhimon tasoja edes ole tällä tekstiluonnoksessa, ja kun näitä tekstiluonnoksia tehdään, niin silloinhan laitetaan kaikkea mahdollista mukaan, ja sitten siitä valitaan. Ja jopa tässä komission mahdollisuuksien kirjossa on hyvin pieni osa eri mahdollisuuksista, ja tämä on minun mielestäni aika valtaisa pettymys. Ja vielä kritiikkiä komission suuntaan. Tässä puuttuu näitä yhdistelmäskenaaroita, joko paljon uusiutuvia energialähteitä, joko suuri energiatehakkuus. Mutta mehän tiedämme, että silloin kun on paljon uusiutuvia energialähteitä, lähteitä ei tarvitse tuoda niin paljon energiaa. Ja silloin kun on kovat energiatehokkuus, niin silloin silloin säästetään energiaa. Ja tässähän voidaan kombinoida nämä kaksi asiaa, mutta tämähän puuttuu komission tekstistä. Unohtiko komissio tämän tahallaan vai eikö teillä nyt vain ollut riittävästi aikaa näiden eri näkemysten laatimiseksi komissiossa? Olin varsin pettynyt tästä, joten voitte odotella tästä hieman vahvimpikielisiä tarkistuksia. Sitten tietysti tämä kiva keskustelu tavoitteista, tavoitteista. No, kun minä olen vihreästä puolueesta ja minua, minun ei koskaan luoteta, kun puhun tavoitteista, niin siteraankin tässä hyvin neutraalia lähdettä, eurooppalainen energiavirasto. Sitähän ei kovinkaan hyvin tunneta näistä vihreistä raporteista, mutta kun se loi raportin, niin siinä johtopäätöksenä oli se, että hiilihinnoitteluun täytyy liittyä lisäpolitiikka niin, että voitaisiin todellakin todeta nämä erilaiset markkinaepätäydellisyydet. Joten jopa energiavirasto vaatii tässä tällaista kombinaatiota niin, että ei ole pelkästään yhtä hiilen käytön vähennystavoitetta. Täytyy ottaa huomioon myös kustannushyötysuhteet energioiden suhtaan. Ja täytyy myös monipuolista energialähteitä, jotta voidaan päästä paremmin eroon hiilestä. Tässä tarvitaan energi, uusiutuvien energiaa lähteiden osalta tavoitteita hiilen vähentämisen lisäksi, joten tämän vuoksi minä olen täysin eri mieltä siitä, että vaadittaisiin vain yhtä tavoitelukua. Tässä on paljon tietoa siitä, että meidän pitäisi 2013 varten luoda tästä uutta energiapakettia, samoin kuin teemme vuotta 2020 varten. Ja tämän vuoksi tulen tekemään paljon yhteistyötä Joe Linenin kanssa niin, että tätä lausuntoa viedään tänne suuntaan. Mutta muuten kyllä odotan tätä oikein hyvää yhteistyötä, jota me teimme viime vuonnakin. Kiitoksia Joana. Kiitoksia Pasi. Seuraava puhuja. Thank you very much. Kiitoksia. Tämä on nyt ensimmäinen kerran, kun puhun ympäristövaliokunnassa sen jälkeen, kun minusta tuli täällä jäsen. Olen lähinnä ollut teollisuusvaliokunnassa, olen katsonut näitä 2020 asioita ja talous- ja rahasioiden valiokunnassa ja siellä on katsottu lainsäädäntöä ja näitä pitkän aikavälin investointeja ja nyt kaikki sitten nämä asiat liittyvät yhteen. Investoinnit, joita tarvitaan, pitkän aikavälin energiapolitiikka politiikkaa ajatellen. Mehän haluamme vähentää hiiltä ja haluamme pitkän aikavälin strategian energiavarmuuden osalta. Esitteli onneksi mainitsi investoinnit, huomattavat investoinnit, joita tarvitaan sekä julkiset että yksityiset, ja muutkin puhuivat innovaatiosta ja tutkimuksesta, joka liittyy tähän. Ja tämä liittyy moniin eri alueisiin. Jotkut puhuivat 2020 strategiasta liittyen tehokkaampaan energiankäyttöön ja että uusiutuvat energialähteet tarvitsevat parempia varastointiratkaisuja, kysynnän hallintointia, asenteiden muutosta tarvitaan. Esimerkiksi tästä puhuttiin energiatehokkuusdirektiivissä kuluttajien käytös, käytöksen muut, unohdettava. Ja henkilökohtaisesti en katso, että voidaan unohtaa ydinvoimaa, tutkimusta, fuusiotutkimusta, vaihtoehtoisia polttoaineita, jotka saattavat muuttaa koko biopolttoainekeskustelun. Se on erittäin keskus, mielenkiintoista keskustelua. Eli miten kasvit voivat sitoa hiilidioksidia. Eli monilla eri aloilla meidän täytyy lähteä kohti vuotta 2050. Ja jotta näitä investointeja saataisiin innovaatioon ja infrastruktuureihin, meidän täytyy, meillä täytyy olla työpaikkoja ja kasvua, ja jos haluamme olla kilpailukykyisiä globaalisti, se merkitsee, että meidän täytyy puuttua myöskin hiilivuotoon, josta valmistelija totesi, että tätäkin työstetään. Meidän täytyy olla globaalisesti kilpailukykyisiä. Nämä ovat suuria haasteita, ja tämä kohta kaksi on hyvä, eli meidän täytyy miettiä, mitä tapahtuu, jos muu maailma ei toimi kanssamme, koska nekin ovat vakavia kysymyksiä. Sitten teknologian neutraalisuus on hyvä. Ja sitten, että ylisääntelyä vähennetään. No kyse vain sääntelyn vähentelystä investointien osalta. Meillä on hyviä merkittävää sääntelyä, jota tarvitaan – pitkän ajan investointien osalta, esimerkiksi vakuutusten ja eläkkeiden osalta, mutta me olemme vieläkin rahoituskriisissä ja osa tästä sääntelystä ehkä ehkäisee sen, että näitä pitkän ajan investointeja tehtäisiin juuri silloin, kun niitä tarvittaisiin eniten, erityisesti energiahankkeissa. Eli meidän täytyy katsoa nyt, mitä tapahtuu talous- ja rahasioiden valiokunnassa, että siellä ei lannisteta pitkän aikavälin investointeja, koska ne ovat tärkeitä ja meidän on annettava näille investoijille julkista ja yksityistä tukea ja luottamusta, että me poliitikkoina voimme antaa heille pitkän aikavälin vakautta, jotta ne voivat tehdä näitä pitkän aikavälin investointeja. Ja odottelen yhteistyötä valmistelijan kanssa näiden tarkistusten tiimoilta. Kiitos. Kiitoksia. Varjoesittelyt on näin käyty läpi. Ja nyt sitten Sitten muut jäsenet, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Kuusi puheenvuoropyyntöä on. Ehdottaisin, että minuutti 30 puhutaan, koska komissikin on vielä. Silloin on esitetty kysymyksiä ja esittelijänkin voi vielä reagoida näihin puheenvuoroihin, jos kaikille sopii. Brody, Yves Crochet, Mario Pirillo, Aluas Petalise ja Corinne Lepage ovat pyytäneet puheenvuoroa puheenvuoropyyntölistä kiinni ja Vittori Prodi aloittaa minuutti 30. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin Romanalle tästä valmistelutyöstä. Olen täysin samaa mieltä siitä suunnitelmasta vuoteen 2050 asti, mutta olen hämmästynyt siitä, että aikaisemmat, aikaisempia osioita ei ole muutettu eikä mukautettu vuoden 2050 tavoitteita ajatellen. Eli nyt jää hiukan sellainen vaikutelma, että tässä on tällainen toivomuslista eikä mikään poliittinen toiminta. Eli meidän pitää olla päättäväisempiä. Kyseessä on hyvin merkittävä tavoite EU:ssa. Meidän on edettävä kaikkien infrastruktuurien osalta, koska kyse ei ole pelkästään energiantuotannosta, vaan myöskin verkostosta, jolla voidaan vähentää energian varastointitarvetta. Ja tähän liittyy monia seikkoja, jotka on otettava esille. Ja meidän täytyy ensinnäkin ajatella investointeja, koska meidän täytyy nyt toimia. Meillä on oltava vahvempi sitoutuminen 2020 tavoitteisiin energia-asioissa. Ja sitten meidän täytyy ajatella investointeja, joita tarvitaan, jotta, jotka on aloitettava heti. Me olemme nyt talousvaikeuksissa ja tällä tavalla investoinneilla voimme käynnistää taloutemme uudelleen. Yves Crochet. Kiitoksia Vittorio. Yves Crochet myöskin puolitoista minuuttia. Oui, mm, merci monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja, koska minulla on kovin vähän aikaa. Puhun hyvin lyhykäisesti. Uskon ensinnäkin, että useat makrotaloudelliset seikat johon tämä suunnitelma perustuu, ovat hyvin epärealisteja. Tarkastellaan nyt liitettä sivu 14, taulukko 2. Kasvu olisi 1,7 prosenttia vuodessa keskimäärin 40 vuoden aikana vuoteen 2050 asti. No hyvin epärealistista. 127 euroa öljytynneri 2008. Hmm, täysin epärealistista. Täällä on monia muitakin makrotalouden eh, indikaattoreita, jotka johtavat siihen, että ihan pelkästään tältä pohjalta me emme nyt kuule mitenkään hyvään suuntaan. Mutta tämän lisäksi nämä energiakäsitteet, joita täällä käytetään, eh, valittelen, että minun täytyy sanoa tämä komissiolle, no nämä eivät toimi. Täältä puuttuu monia konsepteja. Nämä liittyvät tähän makrotaloudelliseen epärealismiin, esimerkiksi kasvun ja öljytynyrin hinnan osalta. Mikä teidän kantanne on tähän öljykäytön huippuun? Milloin se tulee tapahtumaan? Onko sitä olemassa? Mitkä sen taloudelliset vaikutukset ovat? Samalla tavalla tämä energiaverkko ja energiapolitiikka, sehän, sehän on energia nettokysymys. Mikrofonin. Kiitoksia kollega. Nyt kaikki, kaikilla on minuutti 30 ja kaikki haluavat kärnästi puhua. Maria Prio. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kollega Jordanille, joka on nyt esittänyt aika hyvät puitteet, kun ajatellaan tätä energiaa energian etenemissuunnitelma 2050. Tällä tavalla voitaisiin 90 prosentilla vähentää hiilidioksidipäästöjä. Ja tässä on luotu puitteet myöskin vähän hiiliselle yhteiskunnalle. Parlamentti voisi edistää uutta energian käyttömuotoa ja edistää edi- uusiutuvia energialähteitä, ja tällä tavalla voitaisiin vähentää niiden vaikutusta ympäristöön, ja näin myöskin Euroopan teollisuus voisi tarjota kilpailukykyisin hinnoin energiaa. Meidän täytyy jo nyt miettiä tavoitteita 2030 2040-2050 vuosien osalta, kun ajatellaan uusiutuvia energialähteitä. Tällä tavalla voidaan antaa yksityisille investoijille tiettyä varmuutta. No, sitten vielä tämä energiasekoitus ja se, että liuskekaasu otetaan mukaan. Nythän keskustellaan hyvin paljon tämän teknologian ympäristövaikutuksista ja vaikutukset ovat hyvin raskaita ympäristölle. No niin, nyt minulta kyllä loppui aika ihan kesken, mutta kiitos. Arvoisa Petrille minuutti. Samo za mnenje sam da se je poročevalka... Tämähän on vain lausunto, mutta siltikin olen iloinen että esittelijä on tarttunut aiheeseen näin syvällisesti. Ja olen samaa mieltä, että on vaikea ilmaista kaikkia intressejämme vain lausunnossa. Olisi kiva, jos olisi mahdollisuus tehdä yhteistyötä Itrevaliokunnan kanssa mietinnön laatimisessa. Se on meidän erityisintressimme. Tuen erityisesti sitä, että pyritään rahoittamaan energiamuotojen muutosta. Jos halutaan nähdä tuloksia 2050, pitäisi alkaa toimia nyt. 2050 tavoitteiden mielessä täytyisi myös arvioida uudelleen lainsäädäntöämme ja suunnitelmia kansallisella tasolla pitäisi ottaa huomioon muutokset prioriteeteissa ja suunnitelmissa EU-tasolla. Ihan konkreettisesti puhuakseni omasta maastani, niin 600 megawatin hiilivoimalaa rakennetaan. Se on viimeinen projekti, jota EUsta, EUn investointipankista rahoitetaan. Jotkut pyrkivät aurinkoon, me hiileen. Tätä pitäisi arvioida uudelleen Euroopan tasolla. Ja pitäisi todellakin kysyä itseltämme, että onko tämä sopusonnissa strategisten tavoitteidemme kanssa vai ei. Petteri Liise. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Romana ehdotuksesta. Ensimmäinen kysymykseni. Vasta, onko tämä vastapaino Davis-mietinnölle 2050? Siis Davis keskusteli tästä äh, vähän hiilen äh, etenemissuunnitelmasta siihen. Meillähän on tiivistetty yhteistyö. Onko reaktioita Itrestä tähän ehdotukseen? Toinen kysymys kun ajatellaan velvoitteitamme perussopimusten mukaan, haluan niistä muistuttaa. Täällä sanotaan, että EU on tavoite energiapolitiikassa parantaa tukea energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä. Sen vuoksi keskustelu 2030. Tarvitaanko näitä tavoitteita ollenkaan? Ei. Välttämättä perussopimuksen kattaminen perussopimuksessa ei sanota, että 2020 on loppu, vaan siellä täytyy jotain tehdä. Kuitenkin nämä luvut, jotka jo Lainen heitti saliin, eivät ole oikeita. 50 prosenttia uusiutuvia, se on liian kunnianhimoista. Uusiutuvat ovat se kalliimpi osa, kun haluamme tehdä energiasta ympäristöystävällistä. Energiatehokkuus on halvempi osa. Ja siinä on päätetty energiatehokkuuden pitkän aikavälin tavoitteista. ne, siis, niihin pitäisi pitäytyä. Uusiutuviin 50 on liian epärealistinen ja että miten voidaan tehdä nämä asiat edullisemmin. Aina minuutti. Konilla Paas, kolme. Minuutti 30. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset Romanalle tästä mietinnöstä. Minä hyvin pitkältä olen yhtä mieltä siitä, mitä Yves Corset eh, ja Joulainen täällä toivat esille. Ensimmäinen huomio tästä laskumetodista. Yves toi esille tiettyjä ongelmia tässä kun puhutaan esimerkiksi liuskekaasusta, ei ole normaalia, että ei oteta huomioon tätä asiaa, eikä myöskään ole normaalia, että Venäjältä tai muualta tuleva biomassa ei oteta huomioon. No, tällä on omat vaikutuksensa kestävään kehityksen esimerkiksi, ja tässä on tärkeä sija myös sillä vaihtoehdolla, joka annetaan teollisuudelle tämän asian osalta. Toinen huomio sitten. Energiatehokkuus. On no, tämä on hyvin vaatimatonta täällä. Olen yhtä mieltä Pitrin kanssa tästä, mutta tämä ei estä sitä, että jos me haluamme antaa selviä viestejä investoijille, tästähän tässä nyt on kysymys, niin meillä täytyy olla tavoitteita, jotka ovat kunnianhimoisia ja realisteja. 30 prosenttia uusiutuvia 2030 mennessä ei ole riittävä ja kun siirrytään vuoteen 2040 ja näin edelleen, niin tämä osoittaa, että tämä on aivan mahdollista. Mm, nämä ehdotukset, joita täällä on, ne ovat hyvin epärealistisia ja aliarvioita esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden osalta. Ja samoin nämä kustannukset esimerkiksi ydinvoiman osalta ja ajatellen sen varastointia. Joten meidän täytyy tehdä hyvä taloudellinen arvio myös niiden seikkojen suhteen, joihin me haluamme tarttua tässä. Kiitos Korin. Energiaa. Toimintaohjelmassa täytyy laitella tavoitetta. Se on tullut esille kaikissa esityksissä esille, että maailman suuri on uusiutuvien osuus, että siihen päädytään 2050 ja sitten tavoitteesta ajatellaan taaksepäin että nähdään millä investoinneilla voimme saada aikaan tavoitteiden saavuttamista. Se täytyy tutkia, kun puhutaan energian etenemissuunnitelmasta 2050, miltä eh, Euroopan etenemissuunnitelma täytyy nähdä. Euro, miten Euroopassa pitää muotoilla politiikkaa, tarvitaan enemmän Euroopan energiapolitiikassa, en, energiaa miksi. Ei, sitä ei täydy tuota jäsenvaltiosta Euroopan tasolla jotta saadaan saavutettua mahdollisimman paljon ener- uusiutuvia muut alueet mukaan. Se seurata kansainvälinen ulottuvuus sinne fokusta, mitä tulee hiilidioksidikysymykseen. 40 prosenttia päästökaupasta on katettu. Olemme yhdestä politiikkavälineestä päättäneet, se on huutokauppa, nyt ollaan EU-7 e tuomassa transaktioveroa Eli katsotaan, miten ratkaistavissa se on. Byrokratia, yhtenäismarkkinat, byrokratian purkeminen, yhteismarkkinat. 11. lokakuuta meillä on vieras kutsuttuna ympäristövaliokuntaan tohtori Stoiber, joka puhuu ympäristöpolitiikasta ja eh, byrokratian purkamisesta. Iloitsin siitä, että siellä voidaan vielä tästä kysymyksestä keskustella. Petteri Lisen kysymys, että mitä teollisuusvaliokunnan kanssa tehdään Olemmeko pyytäneet tiivisti työyhteistyötä? Katsoin edeltäjäni Joolainen ja juuri ja hymyilimme tässä toisillemme. Koordinaattorit ovat päättäneet, enkä pyyntöä ole esittänyt, koska olisi ollut täytyy siis olla tiivistä yhteistyö, mutta voidaanko juttua voittaa? No komissiolta kysymys Pyydän niitä vastaamaan ja niin sitten esittelijä saa vielä lopuksi puheenvuoron. Olkaa hyvä komissio kysymyksiin vastaamiseen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia valmistelijalle, kiitoksia kaikille valiokunnan jäsenille. Olen iloinen siitä, että näin paljon myönteistä on puhuttu tästä etenemissuunnitelmasta. Meillä on näitä viisi eri skenaariota, mutta meillä on myöskin muita töitä tehty esimerkiksi kansainvälisessä energiavirastossa ja muiden sidosryhmien kanssa on tehty yhteistyötä. Komission työ pohjautuu 2050 vähähiilisen talouteen ja valkoiseen kirjaan, mutta energian etenemissuunnitelmassa tavoitteena oli ottaa kaikki kolme energiapolitiikan tavoitetta, eli toimitusvarmuus, kilpailukyky ja ympäristöystävällisyys. Niitä on tarkasteltu samanaikaisesti ja analysoitu. Skenaariot eivät ole mitään ennakointia, vaan niiden avulla voidaan katsoa, mitä tapahtuu jos. Ja meillähän on siis neljä skenaariota valittu. Yksi niistä on hyvin energiatehokas, hyvin kunnianhimoinen, jopa 41 prosenttia verrattuna 2005 vuoden lukemiin. Se on erittäin kunnianhimoinen tavoite. Ja toinen sisältää enemmän uusiutuvia energialähteitä, eli 96 prosenttia sähkötuotannosta voitaisiin tuottaa uusiutuvilla. Ja sitten kolmanneksi, jos CCS tulee myöhässä, ja sitten neljäs skenaario on, että on vähän tai ei ollenkaan energiaa. Nämä ovat vain kuvailevia. Mikään näistä skenaarioista ei tule sinä sellaisenaan toteutumaan, vaan sitten niissä vain katsotaan, mitä tapahtuisi, jos, ja sitten tehdään päätelmiä. Kaikissa skenaarioissa yhteistä on se, että meillä on tällainen ei-katumusta vaihtoehto, eli enemmän tehokkuutta, enemmän uusiutuvia ja hyviä infrastruktuureita sisämarkkinoilla. Nämä kolme asiaa ja tavoitetta on saavutettava, jos 2050 haluamme vähentää 80 prosentilla kasvihuonepäästöjä. No sitten ihan lyhyesti näistä kysymyksistä vielä ehtona oli näissä skenaarioissa, että globaali ilmastosopimus saadaan aikaan. Tästä neuvosto puhui viime helmikuussa ja se oli ennakkoehto tälle työllemme. Mutta ilmaston pääosaston kanssa jo vähähiilisen tiesuunnitelman kanssa katsottiin, mikäli EU etenisi asioissa yksin. Eli tämä sirpaloitunut EUn toiminta. Eli tavoitteena on saada kansainvälinen sopimus, mutta se ei tarkoita, että me kötelisimme mitään, mikäli tätä sopimusta ei saada aikaan. Se on ihan selvää. EU pitää tästä tavoitteesta kiinni ja se oli meillekin lähtökohta. Sitten yhteinen skenaario uusiutuvat energialähteet ja energiatehokkuus. No, tämä viisi, viides skenaario, siinä olisi voitu yhdistää eri asioita. Siellä oli paljon muuttujia, ja sekin on järkevää myöskin yhdistää tehokkuus ja uusiutuvien lisääminen. Mutta jos katsotaan tätä energiatehokkuutta, eli 49 prosenttia vähemmän, niin siinä oli eniten uusiutuvia. Eli tässä on nyt siis skenaario, jossa uusiutuvat ja energiatehokkuus on yhdistetty. Ja onko sitten kunnianhimoja vai ei? No, siitä on sitten varmaan erilaisia näkemyksiä. Sitten 2030. Tässä etenemissuunnitelmassa 2050 on tavoite, joka tuli esille enemmän suunnitteluvarmuutta hallituksille ja investoijille ja mennä pidemmälle sitten vuoden 2020 jälkeen. Olemme analysoineet ja lähteneet siitä, että vuonna 2030 uusiutuvien energialähteiden osuus on suurempi. Se ei ole tavoite, mutta tämä lukema on 30 prosenttia. Se ei ole mikään tavoite, mutta keskustelu, jota käydään etenemissuunnitelmassa – siinä valmistellaan tätä keskustelua vuodesta 2030 ja ensi vuonna komissio sitten tekee konkreettisen ehdotuksen vuodesta 2030 ja energia etenemissuunnitelmalla voidaan valmistella keskustelua tavoitteista. Ja nämä 2020-2020 tavoitteiden toistaminen ei ole helppoa, olen siitä jollainen kanssa samaa mieltä, eli meidän täytyy analysoida tilannetta vielä enemmän, ja komissio aikoo tehdä näin. Meillä on tämä 2020-2020 tavoite, ja katsottu, miten nämä eri tavoitteet vaikuttavat toisiinsa ja sitten sen pohjalta ensi vuonna esitämme jotain vuodesta 2030. Nyt en vielä osaa sanoa, miten konkreettinen siitä ehdotuksesta sitten tulee, mutta tänäinen keskustelu täällä ja neuvostossa ja muissa elimissä valmistelee tätä keskustelua vuodesta 2030. Komissiolle kiitos ja nyt sitten lopuksi esittelijä lyhyesti. Kiitoksia hyvin lyhykäisesti. Lämpimät kiitokset kaikille, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Minä voin olla pitkästi, pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä täällä on sanottu, ja olen vakuuttunut siitä, että me löydämme tavan laatia sellaisen mietinnön, jossa otetaan huomioon, joka otetaan huomioon sitten ITRE-valiokunnassa. Haluaisin kommentoida kahta seikkaa, joiden toivoin tulevan esille keskustelussa. Ensinnäkin yksi yhtenäinen tavoite. On totta, että meillä on kolme tavoitetta ja meillä on useita alatavoitteita ja hyvin monimutkainen lainsäädännön järjestelmä. Uskoisin, että jos me haluamme olla vakavasti otettavia ja uskottavia, haluamme todella toimia täällä ympäristövaliokunnassa ympäristön hyväksi, on tärkeää leikata kasvihuonekaasupäästöjä. Tämän täytyy olla se tärkein tavoite, jota me ajamme takaa. Ja uusiutuvien energialähteiden kysymys liittyy enemmän energian riippumattomuuteen. On hyvä käydä tätä keskustelua Envi-valiokunnassa, mutta ITRE-valiokunta on se, jonka pitäisi sanoa, että energiariippumattomuus on yhtä tärkeä asia kuin ympäristö. Nämä ovat ne puitteet, joiden sisällä olen tätä ehdotustani pohtinut. Sitten toinen seikka liittyy kansainväliseen toimintaan ilmastonmuutoskentällä. Tässä tilanne on vakavampi kuin mitä sitä on kuvattu. En usko, että voimme sanoa, että riippumatta siitä, mitä globaalilla tasolla tapahtuu, me pidämme kiinni tavoitteistamme. Ei näin voi olla. Jos me olemme kunnianhimoisia, niin sitten on tärkeää ajatella tässä tämän kansainvälistä komponenttia, koska jos muu maailmakin toimii, niin me voimme olla kunnianhimoisempia. Jos muu maailma ei toimi, niin me voimme meidän täytyy varmistaa, että me emme globaalilla tasolla vahingoita ympäristöä, jos me pystymme vähentämään keskivertokansulaisen kulutusta, koska tässä itse asiassa hiilijalanjälki nousee eikä vähene. Tämä on huono asia ympäristölle, taloudelle, työpaikoille. Minun mielestäni meidän pitäisi olla hyvin kattavia, kun me pohdimme tulevaisuuden tavoitteita. Meidän tavoitteidemme pitäisi olla riippumattomia kansainvälisestä toiminnasta ja me tarvitsemme lisäskenaarioita niin, että voimme oman kantamme muodostaa. Uusi aika, se on muuttunut. Tarkistusta jättämiselle on 13. syyskuuta eikä kello 12 eikä 17. heinäkuuta. Vähän jännitystä, että miten Loman aikana asiat voivat liikkua ja sitten 10. lokakuuta äänestetään ympäristövaliokunnassa lausunnosta, eikä 19. syyskuuta. 18. joulukuuta on itreäänestys ja vielä tällä lainsäädäntökäynnillä sitten täysistunnossa. Kiitos kaikille keskustelusta, kaikille hyvää lounastaukoa. Kello 15 nähdään uudestaan ja sitten on keskustelu Kyproksen ympäristöministeri Alet Traarisin kanssa. Pyydän, että jo lukuisina ollaan paikalla.